hallinnon ponnistuksia, kun se pyrkii sulkemaan täysin Guantanamon vankileirin. Kiitoksia. Komissaria. Kiitos komission jäsen, kiitos puheenvuorosta ja näin päättyi tämä keskustelu. Nyt siirrymme äänestyksiin. Meillä on äänestys on Vietnamista. Meillä on seitsemän päätösasemaesitystä ja yksi on kuuden poliittisen yhteinen, poliisiryhmän yhteinen. Kaikki ryhmät paitsi yhdistynyt vasemmisto, PP, SD, e, ALDE, Vihreät, ECR ja IFD. E, Meillä on yksi. Äänestämme tästä päätösmaesityksestä. Äänestys tapahtuu nimenhuutoäänestyksenä joten laitan korttini koneeseen. Mm, se abre, se abre la votación. Äänestys alkaa. Todos hemos votado. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty yksimielisesti. Tenemos ahora seis ja nyt me äänestämme se, seitsemän. Meillä on seitsemän vaihtoehtoista, jotka koskevat ö, ihmisoikeustilannetta Kazakstanissa. Meillä on yksi suullinen tarkistus, jonka esittää Rova de Keiser. Minun käsittääkseni se on puhtaasti tekninen, mutta Roodi Kaiser on mahdollista varmastikin hyväksyä tämä. Merci, monsieur le président. En fait... Kiitoksia puhemies. Tässä johdanto-osan kohdassa N mainitaan liittyen liittyen Catherine Ashtonin vierailun Kazakstanissa ja Keski-Aasiassa, ettei hän ole tämän jälkeen antanut mitään julkilausumaa. Eli hän ei antanut mitään julkilausumaa liittyen asiaan. Mutta minä löysin vuoden 2012 joulukuulta hänen lausuntonsa, joten haluaisin tähän kohtaan lisätä että vierailun jälkeen joulukuussa 2012 hän antoi lausunnon, siis ei vierailussa antana vaan, aikana, vaan joulukuussa 2012 jälkeen. No Kiitos. Ymmärrän, että varmaankaan kukaan ei tätä vastaan voimme äänestää näin tekstistä koko yhteisestä varhaisesityksestä tällä täydennyksellä. Olen myös ymmärtänyt, että äänestys on nimenhuutoäänestys, joten aloitamme äänestyksen. Oletko kaikki äänestäneet? Nyt ovat. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Ja tulos, kuten voitte nähdä, teksti on hyväksytty mitä suurimmalla enemmistöllä. Tämän asian pöytäkirja tulee lähettämään parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istuntojakson alussa. Ja siellä on myöskin päätösmä, joka on hyväksytty tämän päivän istunnossa. Lähetetään henkilöille ja organisaatioista kysymys. Päätämme tämän istunnon jakon aiemmin. Jos Posselt on salissa,